Kysymys äh, ihmiskaupan sukupuolinäkökohdat. Alun perin äh, Tämän on äh, laatinut naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valikunta. Edustaja Berder. Coming to speak to us today. As one of Paljon kiitoksia ja kiitoksia komission jäsenille siitä, että olette tulleet tänne tänään, äh, koska olen yksi ihmissalakuljetusdirektiivi äh, ähm, mietinnön esittelijöistä, joka tänään, äh, tänä vuonna on ähm, laadittu. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että olen täällä tänään. Euroopan unioni on yksi kaikkein tärkeimpiä toimijoita ihmissalakuljetuksen ehkäisemisen alalla, ja se on myöskin omaksunut sukupuoli spesifin lähestymistavan, vaikka tämän rikollisuuden luonne on sellainen, että siihen puuttuminen on erityisen tär- vaikeaa. Eurostatin mukaan vuosina 2010-2012 eh, yli 30 eh, 000 ihmissalakuljetuksen uhria eri 28 eh, jäsenmaassa tuli ilmi ja yli noin 80 prosenttia heistä oli naisia. Ja tässä luvussa eivät ole mukana ne, jotka viranomaisten mukaan eivät ole olleet ihmissalakuljetuksen uhreja nämä henkilöt olivat joutuneet mukaan erityis, eri syistä, mutta emme voi jättää sukupuoliulottuvuutta mukaan. 69 äh, prosenttia oli seksuaalisen hyväksikäytön uhreja ja 95 prosenttia heistä oli naisia. Nämä luvut osoittavat, että olipa Euroopan unioni kuinka tehokas tahansa me voi levätä laakereillamme. Tämä on valtava perusoikeusrikkomus ja on yhä erittäin tuottavaa toimintaa ihmissalakuljettajille. Meidän täytyy olla tarkkaavaisia ja meidän valvontamme täytyy jatkua. Miksi me suvaitsemme sitä, että kansalliset viranomaiset eivät ole sitoutuneet työhön? Miksi ne eivät täytä lupauksiaan, joita ovat tehneet Euroopan unionille? On selvää, että tietyt jäsenmaat ovat tehneet hyvin paljon, ovat saaneet ihmissulakuljettajia kiinni, mutta toiset eivät ole vieläkään toteuttaneet direktiiviä täysin ja vitkuttelevat sen toimeenpanossa. Mitä todisteita vielä tarvitaan, jotta he ryhtyvät toimiin? Tässä eh, kaikkiin toimijoiden pitäisi ryhtyä toimiin, jotta pääsimme, eh, saisimme nämä rikolliset kiinni. Nämä ihmiset joita myydään kuin karjaa, kuinka kauan heidän pitää, odottaa, että saavat oikeutta. Tämä osoittaa, että ihmissalakuljetus on asia, johon kansalaiset haluavat meidän puuttuvan koordinoidulla yhteisellä toiminnalla. Kun minä kysyn, mikä on sellainen väkivallan muoto, johon Euroopan unionin pitäisi erityisesti puuttua, ihmissalakuljetus tulee vastauksissa esiin. Rajat ylittävä luonne tässä rikollisuudessa osoittaa, että meidän täytyy saada kiinni rikolliset ja rangaista heitä sekä auttaa uhreja, mutta tämä on mahdollista vain, jos teemme yhteistyötä eri jäsenmaiden välillä. Komission täytyy nopeasti luoda vuoden 2016 jälkeinen strategia ihmissalakuljetusta vastaan. Tällä parlamentissa me on näitä ehdotuksia, jotta voimme tehdä läheistä yhteistyötä tämän hirvittävän salakuljetuksen päättämiseksi. Komission täytyy myöskin valvoa, että ihmis salakuljetuksen vastainen direktiivi toimeenpannaan oikein jokaisessa jäsenmaassa. Täällä parlamentissa toivottavasti me voimme auttaa tämän työn tukemisessa. Ihmissalakuljetus kohdistuu kaikkien haavoittuvaisimpiin ihmisiin. He tarvitsevat parempaa suojelua, mutta emme pysty tähän tehokkaasti, ellei me tiedä, mikä tilanne on jokaisessa jäsenmaassa. Kuitenkin on tärkeää muistaa myös että kun keskustelemme ihmissalakuljetuksesta ja maahanmuutosta tällä viikolla, että ihmissalakuljetus on aivan toinen rikollisuuden haara, hirvittävä kauppa, joka hyötyy ihmisten kärsimyksestä. Hyvä komission jäsen, me odotamme teidän ne tulevina kuukausina, että voisimme puuttua tähän salakuljetukseen. Kiitoksia. Kiitokset toivotan tervetulleeksi komission jäsenes ja annan puheenvuoron Dimitris Avramopolokselle. Olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, alussa haluaisin kiittää Rova Beda tästä aloitteesta ja äh, kysymyksen esittämisestä. Ensinnä haluaisin kiittää teitä kaikkia johdonmukaisesta kiinnostuksestanne ihmiskauppakysymyksiin. Olette pitäneet tätä asiaa vahvasti esillä EU:ssa. Puhutaan nyt suoraan. Ihmiskaupassa on kyse siitä, että myydään ja ostetaan ihmisiä ja heidän palveluitaan. Ihmiskaupassa kauppa on suoraan kielletty perusoikeuskirjassa EU:ssa ja tässä pitää ylläpitää perusoikeuksia jatkuvasti. Samanaikaisesti tämä on vakava muoto järjestäytynyttä rikollisuutta, josta on omat säädöksensä EU-lainsäädännössä. Tämä hirrettävä rikos ei olisi olemassa ilman valtavaa voittoa voittoa ja hyötymahdollisuuksia ihmiskaupassa. Jos me haluamme estää sen, että tulee vielä enemmän uhreja, jotka joutuvat ihmiskauppiaiden uhriksi, meidän pitää seurata rahavirtoja sekä laillisia että laittomia. Ja meidän pitää lopettaa tällaiset rahavirrat. Ihmiskauppa on nyt olennainen osa Euroopan muuttoliikeagendaa ja myös eurooppalaista turvallisuussuunnitelmaa. Todellakin kyseessä on ilmiö, jolla on selkeät yhteydet moniin politiikan alueisiin EUn sisällä ja sen ulkopuolella. Eurostatin tietojen mukaisesti vuonna 2000, vuonna 2010-2012 28 jäsenvaltiota rekisteröivät 30 000, yli 30 000 uhria. 80 prosenttia uhreista on naisia, 30 prosenttia kauppiaista on miehiä. 16 prosenttia rekisteröidyistä uhreista on lapsia, tyttöjä ja poikia. Tiedot osoittavat, että kaikkein laimin levinnyt hyväksikäytön muoto on seksuaalinen hyväksikäyttö ja tämän uhriksi naiset ja tytöt enemmistönä joutuvat 95 prosenttisesti. Yli tuhat lapsiuhria kaupattiin seksuaalista hyväksikäyttöä varten. Tämä tieto selvästi osoittaa, että ilmiön ihmiskauppaan liittyy vahva sukupuoliaspekti. Nyt puhun aivan suoraan. EU on tunnustanut, että ihmiskauppa on väkivallan ra- rakenteellinen muoto, joka kohdistuu naisiin se vakavasti estää naisten mahdollisuutta nauttia oikeuksista ja vapauksista yhtä lailla miesten kanssa. Sukupuolella on rooli joka ikisessä vaiheessa ihmiskauppassa. Se, se lisää hyväksikäyttöä, saa ihmiset haavoittuvaiseksi ja vaikuttaa tukijärjestelmien tuloksellisuuteen. Voin ylpeänä sanoa, että Euroopan komissio on laatinut muistion ja oma yksikköni tekee kunnanhimoista työtä tällä saralla. Meillä on kattava oikeudellinen toimintapuitteisto, joka johtaa jossa tässä roolissa on EUn ihmiskaupan vastainen direktiivi, ja me pyrimme hävittämään, poistamaan kokonaan ihmiskaupan 2016. Direktiivi ihmiskauppaa vastaan perustuu ihmisoikeuksiin ja keskittyy uhrien oikeuksiin. Se ottaa sukupuolen näkökohdat huomioon ja erityisesti lapset. Aikaraja direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön liittämiseksi umpeutuu, umpeutui huhtikuussa 2013 viivästyksettä komissio joka on perussopimusten vartija, aloitti menettelytavat, rikkomusmenettelytavat. Ja tällä hetkellä 25 jäsenvaltiota on virallisesti ilmoittanut komissiolle, että ovat täysin siirtäneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vain kaksi jäsenvaltiota eivät ole tästä vielä komissiolle ilmoittaneet. Minun yksikköni tällä hetkellä arvioi, analysoi tietoja, joita on saatu kaikista jäsenvaltioista, emmekä tule epäröimään ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta varmistamme, että täysin sovelletaan EU-oikeuteen, siirtään osaksi kansallista lainsäädäntöä. Euroopan komissio tulee esittämään seuraavat kertomukset jatkossa parlamentille ja neuvostolle. Ensinnäkin 2016 vuoden alussa ensimmäinen EU-kertomus edistyksestä, jota on saatu aikaan ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa, niin kuin 20 artikossa todetaan ja vaaditaan jäsenvaltiot ja kansalaisyhteiskunta ovat edustettuina EUn kansalaisyhteisöfoorumilla. Heiltä on saatu myös tietoa artiklan 20 mukaisesti ja tätä kertomusta tai minä itse laadin tämän kertomuksen näistä kysymyksistä. Tässä kertomuksessa, kertomuksessa tullaan käsittelemään sukupuolin näköpuolta muita relevantteja kysymyksiä. Toiseksi Euroopan komissio tulee antamaan yhdenmukaistetun raportin 23 artiklasta ensi vuoden aikana. Tässä kertomuksessa arvioidaan toimenpiteitä, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet, jotta noudatettaisiin ihmiskaupan vastaisen direktiivin vaatimuksia. Siinä arvioidaan myös, missä määrin kansan, tämänhetkinen kansallinen laki joka syyllistää niitä, jotka käyttävät ihmiskaupan uhrien palveluita, otetaan huomioon. Ja tähän ehkä liitetään myös muita tarvittavia ehdotuksia. Kertomuksessa käsitellään myös ihmiskaupan sukupuoliulottuvuutta, ottaen huomioon aivan erityiset toimenpiteet, joilla pyritään vähentämään kysyntää, joka koskee erityyppistä ihmisten hyväksikäyttöä. Ihmiskaupan vastainen direktiivissä on juridinen velvollisuus vähentää kysyntää, joka lisää hyväksikäyttöä. Mukaan lukee se, että ehkä saitaan rikosoikeudellisesti vastuulle ne, jotka käyttävät uhrien palveluita. Sitten on myös direktiivi työnantajan sanktiosta. Siinä jo tehdään rikolliseksi se toiminta, jotka ihmisten kohdalla, jotka tietoisesti käyttävät ihmiskaupan uhreja, uhreja hyväksi. Minun yksikköni komissiossa on, on, on tilannut tutkimuksen ihmiskaupan sukupuoliaspektista. Me arvioimme sukupuoliaspektia, miten se liittyy seksuaaliseen hyväksikäyttöön, ja tässä pyritään mittaamaan sitä, tai miettimään, miten voidaan vähentää kysyntää. Tutkimuksessa Käsitellään myös parlamentin suositusta päätöslauselmassa helmikuulta 2014, joka käsittelee suksu, suku, seksuaalista hyväksikäyttöä ja prostituutiota. Tutkimus vi, tulla, tulee valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. EUn ihmiskaupan vastainen strategia päättyy 2016 vuonna. Niin kuin säädetään EUn turvallisuus- ja ma- maahanmuuttostrategiassa me tulemme varmistamaan, että konsultoimme kaikkia sidosryhmiä ja tietenkin myös parlamenttia. Parlamentti tullaan pitämään ajan tasalla. Sukupuoliulottuvuuden tulee olemaan esillä vuoden 2016 jälkeisessä toimintatavassamme. Hyvät naiset ja herrat, on ehdottoman välttämätöntä jatkaa tällä tiellä saada aikaan tuloksia. Olemme tämän velkaa uhreille ja tietenkin yhteiskunnillemme, lapsillemme ja tuleville sukupolville myös. Kiitoksia huomiostanne. Köszönöm, biztos úr. Örömmel hallottam, hogy tudunk határ... Kiitokset komission jäsen. Olin todella tyytyväinen kuullessani, kun me kuulimme, että voimme ottaa konkreettisia askelia, joilla voimme vähentää naisten haavoittuvuutta. Tämä on erittäin tärkeää. Ja nyt voisimme sitten lähteä poliittisten ryhmien puhujiin. Ensinnäkin EPP-ryhmän nimissä Koratsa Bildt. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Chair, thank you, Commissioner. Trafficking of human being has... Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Ihmissalakuljetuksesta on tullut uutta orjuutta nykyaikana. Nämä luvut ovat pöyristyttäviä inhimilliset tarinat sydäntä särkeviä EPP tervehtii ilolla sitoumusta pyrkiä ähm, toimeenpanemaan ohjelmaa ottaen huomioon sukupuoliulottuvuus. Me olemme kaikki huolissamme tämän hyvin väkevää rikollisuutta, jolla on rajat ylittävä ulottuvuus ja kaikkien jäsenmaiden pitäisi kohdella sitä sellaisena. Verkosto vaatii yhteisen eurooppalaisen vastauksen lähennettyä poliisiyhteistyötä ja myöskin yhteistyötä Frontexin ja Europolin välillä. Nyt on aika rikkoa tämä rangaitsemattomuuden kehä. Mitään piilopaikkoja näille rikollisille ei pitäisi jättää Eurooppaan eikä sen ympärille. Me vetoamme uuteen komissioon, jotta se nopeasti esittelisi mm, raporttinsa koskien direktiivin noudattamista, sillä seksuaalinen hyväksikäyttö, kuten sanoitte, on kaikkein suurimpia syitä tälle salakuljetukselle. Ja kuitenkin myös naiset ja tytöt tarvitsevat suojeluamme. Meidän täytyy asettaa myöskin hyväksi käyttäjät vastuuseen. Suurin osa uhreista on naisia ja tyttöjä ja yhä suuremmassa määrin myöskin maahanmuuttavia. Siksi lähestymistavalla pitäisi olla selkeä sukupuoliulottuvuus. Meidän pitäisi myöskin seurata toimintaa ja varoja, jotka siihen liittyvät, kuten sanoin, että EPPllä on nollatoleranssi ihmissalakuljetusta kohtaan. Ja tämä asia pitää pitää esityslistalla ketään ei saa hyväksi käyttää, kun he pyrkivät turvaan Eurooppaan. Kiitoksia. Ja nyt sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Hannibal, olkaa hyvä. I too very much well... Kiitoksia puhemies. Olen myös kovasti tyytyväinen siihen, mitä komissari äsken sanoi, ja tyytyväinen näihin toimiin, joihin ollaan ryhtymässä. Erityisesti aiotte varmistaa, että vastuu kuuluu seksuaalisten palveluiden käyttäjille eikä uhreille. Ja niin kuin aina olemme täällä sanoneet, ihmiskauppa pääasiassa on, tämä koskee naisia, siis sukupuolikysymyksiä. Siksi on niin tärkeää, että tehdään yhteistyötä kautta Euroopan ja tartumme tähän ihmiskauppakysymykseen ja toteamme uudenlaiset ihmiskauppatyypit ja keksinnöt. Nämä rikollisethan ovat varsin edistyneitä. Tämä on nykyaikaista orjuutta. Minä itse edustan Lontoon aluetta. Se on merkittävä ihmiskaupan päämäärä ja kun olemme valmistautumassa kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä, uskon, että ihmiskauppakysymys tulee olemaan tärkeä keskustelun aihe tässä yhteydessä. Ja naiset ja tytöt, joita kaupataan, yhdessä ovat ehkä kaikkein haavoittuvaisimmat ihmiset, koska tiedämme, tämä on eurooppalainen ongelma. Uskon, että tässä löydetään myös eurooppalaisia ratkaisuja sille. Következő on Björk képviselő asszony, parancsoljon. Ja seuraavaksi edustaja Björkki. Eh, Arvoisa komission jäsen, olen todella tyytyväinen, eh, kun kuulin, että aiotte eh, tähän kysyntään mitä ketä tässä kysynnässä on takana? No luonnollisesti bordellit, sutenöörit, mutta myös miehet, jotka ostavat palveluita. Kuten Hannibalin mietinnössä, josta äänestettiin viime vuonna, siinä todettiin, että pohjoismainen malli, jossa on kriminalisoitu myös seksin ostaminen, on ollut hyvä keino vähentää kysyntää. Joten mitä komission pitäisi tehdä, kun se pyrkii vähentämään naisten ostamista seksiteollisuudessa? Mitä ei oikeastaan ole tehty? Minä olen lukenut tutkimuksesta, joka, äh, jonka oli laatinut lobbarit ja, ja ei-asiantuntevat äh, erityisasiantuntijat. Minun täytyy sanoa, emme me tarvitse enempää poliiseja, emmekä me tarvitse rajavartioita. Me tarvitsemme vähemmän bordelleja. Joten me odotamme todellakin rakentavaa keskustelua teidän kanssa, jotta me näemme, millä toimin me voimme tehdä, muuttaa tilannetta naisille ja tytöille Euroopassa. Kiitos. Következő Movement between Liikkumisvapaus eh, jäsenmaiden välillä tekee mahdolliseksi rohkaisee eh, rikollisuutta, olivatpa sitten naiset, miehet, tytöt tai pojat eh, uhreja kun meillä ei ole mitään rajatarkastuksia, on luonnollisesti paljon helpompaa salakuljettaa ihmisiä ympärinsä Euroopan mannerta yhdistynyt kuningaskunta on sitä mieltä, että vapaa liikkuvuus tekee helpommaksi rikollisjärjestöille salakuljettaa ei vain tavaraa tarkitsematta, mutta myöskin ihmisiä. On todettu, että Euroopan unionissa vapaa liikkuvuus on jotakin, mitä rikolliset, järjestäytynyt rikollisuus käyttävät hyväkseen huumesalakuljetukseen, ihmissalakuljetukseen ja tavaran tuontiin Britanniaan. Europol myöntää, että Euroopan unionin sisäraja tarkastukset vähentäisivät salakuljetusta Euroopan sisällä. 68 prosenttia salakuljetuksen uhreista on naisia Europolin mukaan. Tämä on hirvittävä luku, mutta jos haluamme salakuljetuksen lopettaa täysin, sen pitäisi olla meidän päämäärämme, eikä vain sen rajoittaminen ja komission pitäisi ymmärtää, että vapaa liikkumus tekee salakuljetuksen helpommaksi. Meidän täytyy tehdä toimia, jotta teemme tästä salakuljetuksesta logistisesti mahdotonta ja rikollisia täytyy rangaista ja heitä täytyy rangaista sellaisella tavalla, että se toimii peloitteena. Vain näin tämä nykyaikainen orjuus loppuu. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bisotto. Grazie Presidente Kiitos puhemies. Kun me puhumme tästä tärkeästä kysymyksestä 15 äh, ihmisen läsnä ollessa, äh, se on mielestäni todellakin äh, alentavaa sen vuoksi, että ihmiskauppa missä muodossa tahansa ei ole hyväksyttävää. Minusta tästä hän on usein niin, että meillä on itsellemme myös se huonokin omatunto. Kysymys on Afrikasta, lähi -idästä. Siellä on jär, rikollinen järjestely, järjestöjä, jotka spekuloivat ihmisten kärsimyksellä. 130 000 maahanmuuttajaa on tullut tämän vuoden aikana, 3 000 on hukkunut. Me emme voi ottaa vastaan miljoonia ihmisiä, kyllähän me sen tiedämme. Ja myös sen vuoksi, että ei ole tarkoitus, että vain ISIS asuu Afrikassa. Mutta meidän täytyy kuitenkin luoda humanitaarisia käytäviä niin, että ihmisten ei tarvitse lähteä tällaisille kuolemanmatkoille. You have a blue card from Mr. Teillä on Eserichiltä sininen kortti. Mr. Esarich? Um, oletteko samaa mieltä kanssani siitä että nämä hirveät rikokset joista puhumme ja tämähän on minulle erittäin koskettavaa kuulla kuinka hirvittäviä tapahtumia on tapahtunut. Ettekö ole samaa mieltä, että tiukat rajatarkastukset estäisivät näitä rikoksia, kun voisimme näin valvoa tiukasti, kuka tulee maahamme? Edustaja Visotta. Sicuramente sì. Dobbiamo controllare. Kyllä. Ehdottomasti meidän täytyy valvoa, kontrolloida meidän rajojamme. Sitähän kansalaiset meiltä pyytävät niin, että me voimme välttää sen, että laittomat henkilöt lähtevät liikkeelle näiltä alueilta. Meidän täytyy auttaa pakolaisia, jotka pakenevat sodanjaloista, mutta me emme voi ottaa vastaan kaikkia. On ihmisiä, joiden tulee myös puolustaa afrikkalaisia kansoja. Meidän ei tule tyhjentää Afrikkaa, vaan auttaa Afrikkaa. Niin te, te olette jo puhuneet. En, en voi antaa teille enää toista mahdollisuutta sin, sinisen kortin kanssa. Joten nyt annan puheenvuoron edustaja Fontoluksille. Δεν χωρά καμία αμφιβολία Puhemies, hyvät naiset herrat, on aivan kiistatonta, että ihmiskauppa on hirvittävä tilanne. Varsinainen äh, pommi myös Euroopassa, jota jatkuvasti pitää pyrkiä rajoittamaan ilmiötä, mutta myös juurimaan se kokonaan pois. Meidän aikoinamme naiset kärsivät eniten ihmiskaupasta. Ja on moninaisia tapauksia, jotka on, ovat, ovat tulleet päivän valoon ja osoittaneet myös, että eri hallinnutusten viranomaisilla on sormensa pelissä. Meidän pitää poistaa tällaiset rikollispiirit. Ei, ei, tässä tarvitaan muutakin kuin kauniita sanoja. Pitää täytäntöönpanna päätöksiä ja toimia kansallisella ta- tasolla niin, että harjoitetaan nollatoleranssia asiassa. Tämä koskee ihmisoikeuksien ydintä ja luonnollisesti tarvitaan tiukimpia rangaistuksia ja sakkoja niille, jotka ovat mukana tällaisessa rikos, rikollisessa toiminnassa. Tässä puhumme naisten kaupasta tai kenen tahansa, kehen tahansa ihmisen kohdistusta kaupasta. Kiitos. Edustaja Head. Kiitos eh, puhemies. 2011 eh, tota, ihmiskauppadirektiivi, kun se hyväksyttiin, siinä sanotaan suoraan, että ihmiskauppa on sukupuolisidonnaista ja se vaikuttaa miehiin ja naisiin eri tavalla. Ja tämä iskeekin naisiin hyvin paljon enemmän kuin miehiin, varsinkin kun on kysymys ihmiskaupasta, jonka tavoitteena on seksuaalinen hyödyntäminen. Ja luonnollisesti naisia ja tyttöjä tässä hyödynnetään enemmän. Se tosiasia, että naisia ja tyttöjä myydään markkinoilla ja heidän kehoaan pidetään tavarana. Me emme voi enää sulkea silmiämme tällaiselta ihmisten hyväksikäytöltä. Meidän täytyy myös arvioida jäsenvaltioiden 2011 hyväksytyn direktiivin täytäntöönpanotoimet. Meidän täytyy nyt tiukasti puuttua tähän kysymykseen ja silloin vähintä mitä voi vaatia on jäsenvaltioiden toimenpiteitä. Seksi ei ole ihmisoikeus, vaan se on usein pahin ihmisoikeusrikos, joka tuhoaa naisten ja tyttöjen elämän. Ja sen vuoksi minä sanon nyt kaikille jäsenvaltioille, nyt riittää Zuber ja seuraavaksi eh, Zuber. Kiitoksia. On eh, kiire eh, saada kattavat tiedot ihmissalakuljetuksesta. Viimeiset tiedot Eurostatilta ovat vuodelta 2012 ja tämän jälkeen talouden tilanne monissa jäsenmaissa on muuttunut, erityisesti Euroopan unionissa, mutta myöskin monissa Afrikan ja Lähi-idän maissa, ja tämä saa uskomaan, että todellisuudessa luvut ovat vielä julmempia ja rumempia. Julmia naisille vuonna 2012 68 eh, prosenttia nais, naisista uhreista oli naisia ja 17 tyttöjä. Tämä on hirvittävä luku, 95 prosenttia salakuljetuksen uhreista, jotka olivat eh, seksuaalisen eh, hyväksikäytön uhreja, olivat naisia. Ja he on selkeä yhteys prostituution ja naisten salakuljetuksen välillä. Ilman prostituutioita nämä salakuljettajat eivät pärjäisi. Kiitoksia. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa komission jäsen, välimerellä näemme hirvittävimpiä tapauksia ihmiskaupasta pääuhreina ovat ikävä kyllä naiset hiljattaisten katastrofien valossa, joita on laajasti lehdistössä käsitelty. Täältä takaa löytyy monia muita tapauksia, joista emme tiedä edes. Monet naiset pakotetaan esimerkiksi ihmiskauppaan raskaina ollessaan ihan viime vaiheessa raskautta. He joutuvat sitten synnyttämään jossakin päin Eurooppaa. Jos naiset kuolevat, heidän ruumiinsa heitetään vain laidan yli meren. Samanaikaisesti meidän pitää muistuttaa siitä, että ainakin 30 000 ihmiskauppiosta on toiminut tässä äh, rikollisuudessa. Ja tämä on tärkeä osa myös harmaata taloutta. Ihmiskaupan voitot siirtyvät järjestäytyneille rikollisjärjestöille. Mitä voimme tehdä? Miten voimme toimia niitä vastaan, jotka hyötyvät tästä inhottavasta ihmiskaupasta? Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kuneva. Oh, sorry. Képviselőtársamtól elnézést kérek. Forenza kép... Pyydän anteeksi ensin puheenvuoro edustaja Forenzalle. Edustaja Forenza, olkaa hyvä. Presidente, io credo che eh, sia molto importante questa... Puhemies, mielestäni on hyvin tärkeää, että vetoamme komissioon tällä tavoin, jotta voimme varmistaa sen, että jäsenmaat eh, tulevat oikein valvotuiksi. Euroopan parlamentin täytyy toimia tehokkaammin olla sitoutuneempi naisten oikeuksien puolustamiseen kokonaisuudessaan. Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä ihmisoikeuspolitiikan ulottuvuuksia. Monet ongelmat ovat tulleet tässä keskustelussa esiin. Koulutuskysymys, mainittiin eilen parlamentissa, ja seksuaalivalistus ja nämä asiat liittyvät eh, lähes toisiinsa. En usko, että ihminen, jolla on riittävää tietoa tällä alalla, joutuu helposti uhreksi. 68 prosenttia uhreista on naisia, mutta entäpä sitten heidän hyväksi käyttäjänsä, jotka ovat eh, etupäässä miehiä. Me emme voi nähdä näitä uhreja vain ruumina. Hehän ovat ihmisolentoja. Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Ja seuraavaksi edustaja Kunava. Kiitos eh, puhemies. Eh, haluaisin tehdä erityisen kommentin tässä ihan johtuen tämänhetkisestä tilanteesta. Asiahan on hyvin häiritsevä. Tilastoja on erittäin paljon ja kun äh, tein äh, FEM-valiokunnassa mietintöä kotiavuista, totesin, että nimenomaan tällä sektorilla meillä on ihmisiä, jotka ovat äh, ihmiskaupan uhreja. Ihmisiä, jotka oikeastaan tietämättään ovat olleet osa tätä ihmiskauppa-naiskauppaketjua kun on maksettu esimerkiksi näille kuljettajille. Mitä komissio tekee suojellakseen näitä henkilöitä, joista enemmistö on naisia? Jälleen kerran me olemme tapahtumien jälkijunassa, kun on kysymys toimenpiteiden täytäntöönpanosta, panosta jotta voitaisiin puuttua tähän laittomaan ihmisillä käytävään kauppaan. Jäsenvaltiot ovat luonnollisesti myös vastuullisia, koska äh, ne ovat antaneet lainsäädännön olla sitä, mitä se on, eli paradoksaalista ja tekopyhääkin ihmiskaupan suhteen. Nyt Euroopan unionin täytyisi ja haluaisi myös puuttua tähän asiaan kovalla kädellä. Äh, toisaalta äh, sitten meidän täytyisi meidän ei kuitenkaan tule äh, sulkea rajoja lailliselta maahanmuutolta, koska se ruokkisi vain ihmisten salakuljetustiheyttä. Äh, äh, olen pahoillani Euroopan unioni ikävä kyllä on oikeastaan tukenut ihmisillä käyttävää kauppaa omilla toimillaan. Onko liian myöhäistä toimia? Se on se kysymys, joka meidän pitää itsellemme esittää. Meidän pitää välittömästi tarkistaa kaikki ne toimenpiteet, joita on hyväksytty liittyen esimerkiksi maahanmuuttoon vuosiksi 2012-2016. Ja sen lisäksi jäsenvaltioiden täytyy yhdistää toimensa ja lainsäädäntönsä ja lainsäädäntöä täytyy analysoida niin, että me emme jälleen kerran vain ole katselijoita, että me vain katso tätä kauhua. Tämä oli sitten viimeinen äh, ryhmien puhujien puheenvuoro. Ja nyt siirrymme sitten äh, keskusteluun ilman puhujalistaa. Yritän antaa puheenvuoron kaikille, mutta teidän täytyy silloin kunnioittaa tätä minuutin puheaikaa. Ja jos ette, niin silloin minä autan teitä, minä pysäytän, äh, suljen mikrofonin minuutin jälkeen. Komadini, teillä on puheenvuoro. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies. Kiitän komissaaria toimista, johon on ryhdytty ihmiskaupan vastaiseen vastaiseksi toimiksi. Direktiivi vaatii parempaa täytäntöönpanoa jäsenvaltioilta. Meidän täytyy kirjasti myös varmistaa, että uhrit saavat riittävää suojaa, jotta heitä ei altisteta rikoksen uhreiksi. Meidän pitää toimia ta- ta- taistella rikollisia vastaan eikä uhreja vastaan toiminta vain laajentuu ja käytetään myös internetiä hyväksi, meidän täytyy tarttua myös hallinnon kykyyn toimia, joiden ka- niin, että viranomaiset voivat tunnistaa tapaukset, liittyvät ihmiskauppaan. Me emme voi unohtaa yrityksiä, jotka hyötyvät uhreista. Kiitos. Edustaja Mitsi. it-traffikar tan-nies problema gravi u Kiitoksia. Ihmissalakuljetus on vakava ongelma. Tuhannet ihmiset äh, tulevat myydyiksi Euroopassa ja joutuvat epäinhimillisiin olosuhteisiin töihin. Tähän liittyy järjestäytynyt ja muu rikollisuus. Kaikki tämä ei vähene ja nyt puhuessamme naiset ja lapset menettävät henkensä epäinhimillisellä tavalla. Naiskauppa ei ole hyväksyttävää. Ihmissalakuljetus on nykyaikainen orjuuden muoto, joka rikkoo ihmisyyttä vastaan ja ihmisoikeuksia vastaan. Näistä syistä ja muista tuhansista syistä vetoan komissioon ja kaikkiin jäsenmaihin, jotta ne olisivat tiukkoina tässä asiassa, jotta ne myöntäisivät, että tässä on sukupuoli ulottuvuus ja että suurin osa uhreista on naisia ja tyttöjä. Ei tällaista voi hyväksyä. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Maria Kiitos. Ihmisillä käytävä kauppa sekä laiton ihmisten siirtely, se on rangaistavaa. Tämä on nyt kasvanut valtaviin määriin, kun suuret siirtolais- ja maahanmuuttajamäärät liikkuvat, kuten juuri nyt. Ja meidän täytyy myös kiinnittää huomiota me ihmiskaupan tekoin Turkissa, koska ei ole mahdollista, että kun nyt miljoonat ihmiset liikkuvat, eivät nämä ihmiset ole yksin voineet sitä tehdä, vaan kyllä salakuljettajat ovat olleet siinä apuna. Minä kävin Turkin puolella katsomassa, siellä oli tuhansia pakolaisia, jotka liikkuivat ympäriinsä. Siellä tämä salakuljetus oli, oli hyvin järjestäytynyt, että siellä oli veneitä, telttoja, pelastusliivejä. Eli siis meidän täytyisi jollain tavalla nyt voida nähdä tämä järjestäytynyt salakuljetus. Jakov. Kiitokset. Puhemies keskeyttää puhujan seuraavaksi Jakovčić. Davajuća, trgovanje ljudima je da sigurno najveće Kiitoksia. Ihmissalakuljetus on yksi kaikkein vakavimpia ihmisoikeusrikkomusten törmäämme siihen lähes päivittäin ihmissalakuljetus ja se tosiasia, että naiset ovat ne, jotka kaikkein haavoittuvampaan asemaan joutuvat tämän rikollisuuden myötä, osoittaa, että on hyvin paljon tekopyhyyttä. Ihmiset sietävät tätä ilmiötä. Me puhumme Euroopan unionin lainsäädäntön toimeenpanosta juuri ja nyt puhumme naisista ja tytöistä ja itse asiassa Käsittelemme näitä molempia kysymyksiä yhdessä. Euroopan unionin säännöt hyväksytään Euroopan unionin tasolla, mutta valitettavasti kaikki jäsenmaat eivät toimeenpane niitä eräät, eivät ole edes siirtäneet niitä kansalliseen lainsäädäntöönsä. Tämän vuoksi haluaisin vedota pohjoismaisen lähestymistavan puolesta. Se on osoittautunut toimivaksi. Kiitos. Päästänne Atrich. Thank you. Uh, we're discussing an age old problem. Kiitos. Me puhumme ikivanhasta ongelmasta, orjuudesta ja seksuaalista hyväksikäytöstä. Maailmassa epätoivoiset ihmiset sankoin joukoon pakenevat. Tämä on mainio ympäristö ihmiskauppiaille. Meillä on velvollisuus tarttua ongelmaan ja toimia. Tarvitsemme tiukkoja rajavartioita vartiosta ja meitä tarvitsemme rankkoja rangaistuksia rikoksentekijöillä, tarvitaan yhteistyötä suvereenien kansallisvaltioiden välillä, että voimme taistella tätä kansainvälistä rikollisuutta vastaan totuus on, että oikeusvaltioperiaate ja tietysti kansainvälinen oikeus toteutuu parhaiten, jos on tehokkaat raja, jos on tehokasta rajavartiointia. Olemme naisia, lapsia kaupataan järkyttävällä tavalla. Me olemme velkaisen heille, teemme kaikkemme, jotta voimme taata heille vapauden ja paremman tulevaisuuden. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Potsan. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já samozřejmě jsou... Kiitos puhemies. Olen luonnollisesti samaa mieltä siitä, että tämä ällöttävä naisten kohtelu on tuomittava. Oli sitten kysymys naiskaupasta tai prostituutiosta. Tämä on uudenlaista modernia orjuutta. Tämä on todellakin inhottavaa. Samanaikaisesti kollegat puhuvat eurooppalaisesta solidaarisuudesta maahanmuuttajia kohtaan. Tänä aamuna hämmästyin kun näin äänestystulokset Kellerin mietinnöstä. Nämä samat kollegat äh, eivät kuitenkaan äh, tukeneet tätä mietintöä, eivät edes omat ryhmäni naispuoliset kollegat äh, tukeneet tästä, vaikka he puhuvat eurooppalaista solidaarisuudesta. He puhuvat tekopyhyydestä. Mitenkä kukaan voi puhua Euroopan solidaarisuuden puolesta ja sitten samanaikaisesti he eivät tue mietintöä ja sitä, mikä on välttämätöntä, että voidaan auttaa ihmisiä, jotka ovat ihmiskaupan uhreja Tämä on mielestäni tuomittavaa. Ja seuraava puhuja. domnule komissar dragi Paljon kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Meidän täytyy myöntää, että meillä ei ole mitään selkeitä lukuja ihmissalakuljetukseen liittyen, kuten esittelijä sanoi. Luvut ovat paljon korkeammat kuin ne, jotka me tunnemme, sillä uhrit eivät uskalla puhua. Ja tämän vuoksi meidän täytyy toimia, hyvä komission jäsen. Tämän vuoksi meidän täytyy nähdä, että tilannetta täytyy ei vain valvoa, mutta meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotta voisimme suojella uhreja. Luonnollisesti valvontaa tarvitaan, mutta se ei riitä. Meidän täytyy löytää ihmissalakuljetuksen taustalla piileviin syihin ratkaisuja ja meidän täytyy luoda sanktioita rikollisille, jotka sitä harjoittavat. Tämä rikollisuus ja väkivalta täytyy saada poistettua. On häpeällistä, että me palaamme orjuuden ja naisten hyväksikäytön aikoihin. Ehkä te voisitte kertoa, mitkä jäsenmaat eivät ole vielä kertoneet toimeenpanosta. Kiitoksia. Kiitos. Sitten edustaja Skripek. Olkaa hyvä. vážená pani predsedkyňa pán komisár áno obchodovanie s ľuďmi predstavuje hrubé porušenie. tässä äh, on kysymys sekä perusoikeuksien rikkomuksesta että rikollisuudesta mutta meidän täytyy huomioida myös äh, esimerkiksi vuokrakohtujen käyttö. Aikaisemmin ne käytettiin, tai käytiin kauppaa ää, äh, munasoluilla, nyt äh, jopa ää, vuokrakohduilla. Ja tässä on kysymys modernista ää, orjuudesta. Tälle täytyy sanoa ei. Sen lisäksi ei saa käydä kauppaa abortoiduilla sikiöillä. IPPFn täytyy olla tässä mukana, muuten minä en tue tätä järjestöä enää millään tavalla. Komission täytyy huolehtia ja valvoa sopimuksia eikä saa sulkea silmiään tällaiselta. Meidän täytyy sivistyneessä Euroopassa, me emme saa sulkea silmiämme tältä. Thank you, Madam Chair. Ladies and gentlemen. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvät naiset ja herrat, ihmis Äh, äh, äh, edustaja Frunzolika, minä annoin puheenvuoron edustaja Postille. Kiitos. Jos minä olisin ihmiskaupan uhri, merkitsisi se sitä, että ne, jotka ostavat seksuaalisia palveluita, raiskaavat minut joka kerta. En siis ole tavallinen uhri, vaan tässä on samanaikaisesti useita rikollisia toimia ja se, mitä tapahtuu, ei tapahdu missään tyhjiössä, vaan meidän yhteiskunnassamme, jossa on rakenteita, jotka sallivat tämän. Joten pidän hyvänä komission ehdotusta ja toimenpiteitä, mutta tarvitaan kuitenkin äh, myös äh, sitä, että tarkistetaan, kuinka lainsäädäntöä toimeenpannaan jäsenvaltioissa. Eikä voi olla niin, että jos minut yhä uudelleen ja uudelleen raiskataan ja lähden ilmoittamaan sen, niin saan suojaa äh, vain äh, tämän tutkinnan, rikostutkinnan aikana. Ja sen vuoksi en ehkä uskalla äh, mennä poliisille, koska muuten voin joutua samaan tilanteeseen takaisin. Sen vuoksi täytyy olla pysyviä oleskelulupia niin, että päästään eroon tästä raiskausorjuudesta. Ja nyt sitten edustaja Fransolika. Sorry, but I haven't heard very well. Anteeksi, en kuullut oikein hyvin nimenä aikaisemmin. Ihmiskauppa, hyvät naiset ja herrat, on vakava perusoikeuksien vastainen rikkomus ja vakava järjestäytyneen rikollisuuden muoto, jota vastaan pitää taistella kaiken keinoin. Naiset, tytöt, pojat, miehet va- tässä tilanteessa uhreina tarvitsevat erityistä tukea, siksi meidän täytyy ottaa sukupuolen näkökulma äh, toimintaamme mukaan ja varmistaa uhrien oikeudet ihmisoikeuksiin perustavan vaan tarkoittaa sitä, että keskitytään uhreihin ja pitää estää kaiken tyypin ihmiskaupan, varsinkin jos tarkoituksena on seksuaalinen hyväksikäyttö. Se on kaikkein yleisintä. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on lisätä sidosryhmien valmiuksia estää ihmiskauppa, jotta tässä onnistutaan jäsenvaltioiden pitää noudattaa aikarajoja, mitä tulee lainsäädännön äh, saattamisen kansallista lainsäädäntöä ja komission pitää valvoa, että jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tarvittaviin toimiin. Kiitos. Köszönöm képviselő úr, ezzel a kezdi eljárásnak a végét. Kiitokset edustaja fransulika. Ja näin tämä keskustelu ilman puhujalistaa on päättynyt ja nyt annan sitten puheenvuoron komission jäsen Avramo Poluksella. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Haluaisin aloittaa jostakin yleisluontoisemmasta. Huomaan, että eräät arvoisat parlamentin jäsenet käyttävät jokaisen mahdollisuuden hyväkseen jotta voisivat hyökätä ehkäpä Euroopan unionin kaikkein hienointa saavutusta vastaan, nimittäin liikkumisvapautta ilman sisärajoja. Minä toistan yhä, että Schengen on osa ratkaisua, se ei ole ongelma. Schengen ei ole ongelma. Jos käytämme täysin hyväksemme Schengenin sääntöjä, voimme toimia tehokkaammin taistellessamme väärinkäytöksiä vastaan ja valvoessamme rajojamme. Nyt haluaisin keskittyä erityiskysymyksiin. Hyvät kollegat, paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Se oli lyhyt, mutta erittäin tiivis. On selvää, että me olemme kaikki samaa mieltä sukupuoliulottuvuus ihmissalakuljetuksessa on jotakin, mihin täytyy täysin puuttua. Haluan toistaa tämän hyvin selvästi. Salakuljetus on ihmisoikeusrikkomus sellaisena kuin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa se määritellään. Ihmissalakuljetuksen uhreja on vielä hyvin paljon ja tätä on mahdotonta hyväksyä. Edustaja Björk, kuten hyvin tiedätte, palveluiden käyttäjien kriminalisointi, kun he käyttävät tietän salkutuksen uhrien palveluja, on jotakin, mikä on mukana salkutuksen vastaisissa direktiivissä. Jäsenmaat voivat puuttua palveluiden käyttäjiin, kun he tietävät, että niiden tarjoaja on salakuljetuksen uhri. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenmaiden ei ole pakko kriminalisoida näiden palveluiden käyttäjiä, mutta se tekee jäsenmaalle vain mahdolliseksi pohtia sitä, haluavatko ne näin tehdä me kuitenkin teemme yhä töitä, jotta kysyntä laskisi. Euroopan unioni on jo ryhtynyt tiukkoihin toimiin. Meidän täytyy arvioida toimiamme nyt, kun Euroopan unionin ihmissalakuituksen vastaisen strategian kausi päättyy. Minä olen täysin sitoutunut keskustelemaan kanssanne tästä aiheesta, kun olemme ensi vuonna hyväksymässä uutta strategiaa. Kiitoksia.